ilmoituslistalla. Minulla on ilmoitus. Sain pyynnön SD-ryhmältä nimetä Giuseppe Ferrandinon korvaamaan Udo Bulmannin talous- ja rahavaliokunnan jäsenenä. Onko vastustusta, jos ei,